Vorgänge. Ladies and gentlemen, good afternoon. Uh, can I just uh, remind you... Hyvää iltapäivää. Minä haluaisin muistuttaa teitä ja muistuttakaa tekin muita, jotka tänne myöhässä saapuvat, että meillä on äänestyksiä myöhemmin tänään, tänään ja varmistakaa, että kaikilla on äänestyskortit viimeistään siinä vaiheessa, kun äänestetään. Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Mikäli kukaan ei vastusta sen hyväksymistä, se katsotaan nyt hyväksytyksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minä haluaisin kertoa teille, että että Eerin ja Kroatian kielellä ei ole tulkkausta tänään. Ja huomioikaa, että DG ITEC innovaatioyksikkö niin eh, DG ITEC on kokeilemassa eh, uusia eh, kolme 160 asteen kuvaustekniikoita ja toivottavasti tämä on teille kaikille varsin selvää. Minulle tämä nyt ei niinkään poliittisesti katsottuna. Mielestäni olisi parempi, että täällä kuvataan hieman kapeammin, mutta tämä varmaankin kaikki liittyy meidän kokouksen lähettämiseen. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin, mikäli ongelmia ilmenee, niin palaan sitten turvallisuusunionin komission jäsen ehdokas Sir Julian King. Hänestä tulee siis seuraava Yhdistyneen kuningaskunnan komissaari ja hänen kuuleminen järjestetään 12. syyskuuta. Tämähän on tietenkin ensi maanantaina Strasbourgissa kuuleminen tai kuulemiset järjestetään kello 19 kello 22 välisenä aikana. Sen jälkeen koordinaattorit kokoontuvat 13. syyskuuta aamuna, jotta voivat arvioida tämän menettelyn ja kuulemisen, jotta puheenjohtaja valiokunnasta voi sitten ilmoittaa puhemiehelle siten, että täysistunnossa päätetään jo asiasta. Tässä on melko lyhyt aikataulu. Toivottavasti ehditte valmistella kaikki vaadittavat kysymykset. Sitten, mikäli voidaan hyvä, mikäli jos vain hyväksyisitte nämä koordinaattoreiden äh, suositukset, esittelijöiden valitseminen. Sargentini on valittu äh, esittelijäksi mietintöön, joka koskee ennaltaehkäisyä liittyen talousjärjestelmän väärinkäyttöä rahanpesu- tai terrorismin rahoituksessa. Tässä muutetaan vuonna 2009 direktiiviä. Fajon on valittu esittelijäksi koskien asetusta, joka koskee statusta pakolaisille, jotka tulevat kolmansista maista tai mm, sellaisille ihmisille, joilla ei ole kansallisuutta. Ja Morais yksinkertaistetulla menettelyllä sääntö 50 puheenjohtajana hänet on valittu esittelijäksi liittyen strategista yhteistyötä julkisen turvallisuuden ministerin kanssa Kiinasta ja Euroopan välillä. Lara Ferrara on valittu esittelijäksi mietintöön, jossa on, joka aiheena on asetus, jonka avulla luodaan yhtenäinen yksittäinen turvapaikka Euroopan unioniin. Ja Infeld on valittu esittelijäksi mietintöön, jonka aiheena on standardit äh, kansainvälisen suojelun hakemuksen vastaanotolle. Sitten lausuntoja Mlinar on äh, todistelijan lausuntona aiheessa, joka aina on audiovisuaaliset mediapalvelut muuttuvilla markkinoilla ja Pagasaurtundia on valmistelijana lausunnossa, äh, jonka aihe on ilmiantajien suojelu. Ja minä pyydän, että te hyvä, minä kysyn teiltä hyväksyykö valiokunta 205 säännön nojalla nämä, sään, nämä valinnat. Kiitos. Minä mainitsin jo näistä äänestyskorteista. Meillä on 17.30 äänestys. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Tämä asia käsitellään sitten, kun on sen aikaa. Esityslistalla kohta kolme. Tämä koskee Eurojust vuosikertomusta. Ja nyt meille esittelee Konings hän on Eurostin puheenjohtaja. Hän esitteli meille vuoden 2015 vuosikertomuksen Koniksin, Koniksin esitelmän jälkeen. Meillä on tietenkin ajatusten vaihto. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet. On kunnia olla täällä eh, esittelemässä Eurojustin raportti, joka kertoo sen toimista vuodelta 2015. 350 henkilöä on tehnyt töitä kovasti viime vuonna, kun on taisteltu vakavia rikoksia ja terrorismia vastaan. Ja esi- tein ennen lomaa henkilökunnalle tämän raportin ja eh, hetki oli sopiva sille, koska todellakin eh, kriisi edelleenkin kohdistuu meihin ja turvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja rikollisia uhkia on monenlaisia ja on tärkeää tietää, missä mennään ja mitä halutaan tehdä jatkossa. Ja toisaalta on tärkeää mm, tukea niitä tahoja, jotka ovat Eurojustin toiminnassa mukana olleet. Tästä diasta näkee, miten tilanne on kehittynyt. 2015 kasvua yli 23 prosentilla verrattuna viime vuotiseen tilanteeseen 2214 tapausta viime vuonna. Eurojustin osalta voidaan todeta, että sen toimintaa tarvitaan ja toiminta on tunnustuksen saanutkin. Ja huolet liittyvät siihen, että on katsottava, miten vähin voimavaroin saadaan hoidettua kasvavat määrät töitä. Eli vuoden 2015 luvut osoittavat tämän, eikä varmasti ole syytä olettaa, että tulevien kuukausien vuosien aikana tilanne tästä helpottuisi millään lailla. Sitten hieman sektorikohtaista tarkastelua, lukuja ja yksityiskohtaisempia tietoja, eli 2014 tapausta ja kolmansien maiden osuus on ollut huomattava myöskin. 298 tapausta on ollut sellaista, jossa mukana on ollut myös kolmansia maita. On tehty erityyppistä yhteistyötä näiden kanssa. Ja luvut osoittavat sen, että eh, Kolme tyyppiset rikokset ovat kasvuun päin. Terrorismi, kyberrikollisuus ja laiton ihmisten salakuljetus ja toisaalta myöskin erilaiset eh, liikkuvat rikollisryhmät ja korruptio on lisääntymässä ja juuri näihin on kiinnitetty huomiota viime kuukausina. Ja todellakin mm, nämä ovat niitä rikostyyppejä, jotka meitä erityisesti työllistävät. Ja kun tarkastellaan toimintaamme, koordinoidut ko- koordinointikokoukset ovat keskiössä. Näitä on järjestetty 274. Jos tätä lukua vertaa edellisen vuoteen, voidaan todeta, että kasvu on melkein 40 prosentin suuruusluokkaa ollut. Ja tämä on osoitus siitä, että tuomarit, tutkivat tuomarit, poliisit enenevässä määrin eh, ovat valmiita tulemaan Haagiin ja yhdessä ponnistelemaan ja yhdessä jäsenmaiden kanssa ponnistelemaan ja luomaan eh, verkostoja. On ymmärretty, että yhteistyöstä on hyötyä. Aika eh, on vihollinen. Meidän on toimittava ja toimittava mahdollisimman nopeasti. Ja näissä kokouksissa kanssa on tarkasteltu sitä, minkälaisia strategioita tarvittaisiin, ja sitten nämä varsinaiset toimintapäivät ovat asia, joka on osoitus siitä, että reaktioiden tulee olla riittävän nopeita. 13 koordinaatiokeskusta on olemassa. Ja nämä prioriteettiasiat, niissä on huomioitu. Ja tärkein näistä keskusten toimista liittyy nimenomaan ulkomaisten taistelijoiden töiden ja rikosten suunnitteluun. Ja voidaan todeta, että tällaisen keskuksen hyvän ennaltaehkäisevän työn myötä estettiin tämän tyyppisen rikoksen toteutuminen. 120 eh, itseä on huomioitu ja yhteensä siis näitä yhteisiä tutkintatiimejä on näin paljon ja eh, ne pohjaavat työnsä vastavuoroisen tunnustamiseen ja nimenomaan siihen, että eh, tiimityötä tehdään nopeasti ja toisaalta siten, että perusoikeuksia ja sääntöjä koko ajan kunnioitetaan. Voidaan todeta, että menestyksestä voidaan sikäli puhua, että olemme olleet mukana ähm, yli 200 äh, pidätysmääräyksen johtaneessa käsittelyssä ja budjetti äh, kuulostaa ehkä suurelta, 33 äh, miljardia ja siihen vielä päälle, mutta kuitenkaan eh, kaiken kaikkiaan ei voida sanoa, että budjetti on kovinkaan suuri sitten, kun katsotaan hieman tätä koko kirjoa niin voidaan todeta, että me vastaamme niihin tarpeisiin, joita jäsenmailla on. Toimimme ikään kuin siltana. Meidän kauttamme voidaan mahdollistaa mahdollisimman nopea oikeusapu, myöskin strategioiden kehittäminen ja mahdollistamme yhteyksiä silloin, kun se muuten ei olisi riittävän helppoa eikä mahdollista. Ja todellakin pyrimme saman yhteyden niihin tahoihin, eh, joihin se muuten ei helposti olisi mahdollista. Esimerkiksi Pohjois-Afrikan valtiot, Turkki ovat sellaisia valtioita, eh, joiden kanssa meidän on parempaan yhteistyöhön jatkossa päästävä. Toisaalta olemme eh, riippuvaisia eh, jäsenmaiden viranomaisten tuesta ja toisaalta pyynnöistä. Ja tällöin tietysti on selvää, että eh, laiton maahanmuutto, terrorismi, salakuljetuskysymykset ovat ydinkysymyksiä, joita mm, tarkastellaan ja todellakin niiden määrä on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. maahanmuuttokysymyksissä on todettu, että paineet eh, kohdistuvat kaikkiin eh, maihin ja juuri eh, ulkomaisten taistelijoiden uhka ja ongelma kohdistuu myöskin kaikkiin. Ja kun näitä rikoksia tarkastellaan, on lähdettävä liikkeelle todisteiden keruusta, oikeuskäytäntökysymyksistä ja toisaalta niistä haasteista, joita digitaalioituminen mukanaan tuo. Kun tarkastellaan toimintasuunnitelmia, joita on luotu ja turvallisuusohjelmia, niin on ihan selvää, että eh, neuvostolla nämä asiat ovat eh, prioriteeteiksi määriteltyjä kysymyksiä ja me olemme tämän seikan huomioineet ja nimenomaan kiinnitämme huomiota näihin eh, olennaisiin kysymyksiin, kyberrikollisuus, salakuljetus ja laiton maahanmuutto, mutta tietysti on muitakin ongelma-alueita, esimerkiksi rahanpesu, korruption tuottama tuotto. Nämäkin ovat kysymyksiä, joita ei saa unohtaa, koska nämä rikostyypit saattavat myös eh, linkittyä suoraan tai välillisesti näihin muihin tärkeisiin mainittuihin rikostyyppeihin. Ja voin todeta, että vuonna 2015 nyt kolmannen kerran keskityttiin erityisesti ulkomaisiin taistelijoihin. Olimme mukana Pariisin iskuja tarkasteltaessa ja myöskin Tunisian iskujen yhteydessä – ja todellakin eh, heti alkumetreiltä eh, Eurojust oli eh, tilanteen tasalla ja tämä jatkui sitten myöskin siinä vaiheessa, kun iskut kohdistuivat Brysseliin. Ja myöskin verkosto ja siinä on mukana syyttäviä viranomaisia, jotka toimivat eh, terrorismin saralla ja kokouksia pidetään vähintään kerran vuodessa ja nämä tahot keskenään eh, vaistavat eh, parhaita käytänteitä ja toisaalta myöskin TCM-valvonta ja materiaalia tarjotaan näille tahoille ja tällöin katsotaan, mitkä ovat sellaisia toimintatapoja, jotka toivottavasti johtavat nopeasti tuloksiin ja joiden avulla on mahdollisuus hoitaa ongelmatilanteet liittyen rikosoikeudellisiin käsittelyihin. ja myöskin merin kulun Piracy Judicial Monitor-menettelyssä on edetty ja nyt eh, on huomioitu myöskin Afrikan eri alueita tässä yhteydessä ja tällöin sitten hieman toisen tyyppisestä eh, terrorismista on kyse CVRn eh, käsikirjan osalta. Käsittely jatkuu tässä nimenomaan. On kyse kemiallisista ja ydinuhista tämän tyyppisestä toiminnasta ja uhasta. Ja todellakin tarkalla silmällä seuraamme sitä, miten nämä asiat kehittyvät viime vuonna. Myöskin esittelimme osa neuvostolle tiedot tärkeimmistä löydöksistämme sen suhteen, miten menetellä ulkomaisten taistelijoiden osalta. Ja kesäkuun lopulla terrorismivastaiset syyttäjämme ovat käyneet läpi näitä kysymyksiä, tärkeitä terrorismivastaisia toimia, ja tähän liittyvä yhteenveto tullaan saamaan marraskuussa tänä vuonna. Ja kaikki hyvin tietävät, että uhka on todellinen ja uhka on edelleen olemassa. Ja todellakin töitä on jatkettava ja taistelua on jatkettava. Ja sitten seuraava dia osoittaa sen, että kyberrikollisuus on edelleenkin keskiössä hyvin korkeatason yksikkö juuri tämän rikostyypin tarkasteluun on perustettu ja se tekee yhteistyötä EC3-keskuksen kanssa ja sen eri toimijoiden kanssa. Ja tärkeää on, että tällä tavalla saadaan mukaan myös kansallinen tarkastelun ja se saa myöskin selkeän kuvan eri haasteista tällä saralla. Ja tämän vuoden alussa on myöskin oltu yhteydessä Yhdysvaltojen eh, kyberrikollista vastaavan eh, yksikköön ja on todettu, että toimia tarvitaan. Toimien on oltava riittävän nopeita, jos halutaan tuloksia saada aikaan. Ja erityissyyttäjien yhteinen kokous järjestettiin ja on todettu, että juuri tällaisia erikoistuneita syyttäjiä tarvitaan aina enenevässä määrin. Ja tämän tyyppinen verkosto todellakin tulee käynnistämään toimintansa. Ja Eurojust tukee tätä kehitystä ja toimii ikään kuin siltana, eh, kun tarkastellaan, että tässä kuitenkin kyse on 28 eri syyttäjäviranomaista, jotka tarkastelevat kyberrikollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten eh, seuraava dia, siinä ei ole varsinaisesti mitään uutta, kun puhutaan eh, ongelmista, jotka liittyvät eh, näiden hankalien maiden tilanteeseen, mutta ei pelkästään niihin eikä pelkästään kohdemaihin, vaan kaikkiin muihinkin valtioihin. Muistamme, kuinka viime vuonna Itävallasta löydettiin rekkaa ja sen kyydistä valtava määrä kuolonuhreja. Ja todellakin on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä Mä kanssa. Olemme tehneet sitä eh, Kreikan, eh, Itävallan, Bulgarian kanssa. Eh, Itävallastahan tämä auto löytyi. Kuljettajat olivat alun perin Bulgariasta ja sitten kohdemaa oli Saksa. Ja tämä oli e, kolmas, neljäs tämän tyyppinen löydös, jossa rekossa salakuljetettiin ihmisiä, eikä varmasti viimeiseksi sellaiseksi kuitenkaan jää. Ja juuri se, että on taattava se, että jo aikaisemmin käynnistyneet rikosoikeudelliset tutkinnat voivat jatkua. Tämän turvaaminen ja monet muut seikat tekevät tästä kaikesta niin varsin hankalaa ja monimutkaista. Ja todellakin eh, strategista taktisempaa tarkastelua on myöskin järjestetty eh, verkostomme kautta muun muassa, eh, kun puhutaan mm, Italian ja Kreikan näistä tärkeistä eh, pisteistä ja olemme myöskin olleet yhteydessä tahoihin, jotka strategisesti tarkastelevat sitä, mitä tehdä esimerkiksi silloin, kun puhutaan Afrikan salakuljetuksesta, miten se toimii ja miten sitten eri maiden rangaistusmenettelyt, miten nämä keräysjärjestelyt, miten todistusten jako silloin, kun puhutaan jostain muusta kuin EU-jäsenmaasta minkälaista toimintaa tarvittaisiin, jos halutaan vakauttaa nämä menettelyt. Ja nämä ovat tärkeitä kysymyksiä juuri kun tarkastellaan yhteistyötä Turkkiin päin ja Afrikkaan päin. Myöskin erikoistuneet ähm, syyttäjäviranomaiset, niin rooli on tärkeä ja olemme katsoneet myöskin sitä, miten ähm, toteuttaa yhteistyötä, kun puhutaan äh, työntekijöiden salakulutushankkeista. 39 yhteyspistettä on ollut mukana näissä verkostoissa maailmanlaajuisesti. Ja tänä vuonna sitten näitä on 40. Meksiko on tullut kuvaan mukaan. Mm ja näin on saatu tälle tärkeälle alueelle myöskin yhteyspiste. Ja kuten tiedätte, yhteistyösopimus tämän vuoden osalta on allekirjoitettu Montenegron kanssa, Ukrainan kanssa myöskin, ja näin on tehty. Tai odotellaan, että nämä sopimukset nyt astuvat voimaan. Ja viime vuonna saatiin yhteistyöhön mukaan myös Sveitsin viranomaiset ja Norjan kanssa myöskin tehdään nyt yhteistyötä, kuin myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Nämä kolme yhdessä muodostavat todellakin tärkeän e, kokonaisuuden ja tuovat huomattavaa lisäarvoa tälle yhteistyölle. Kun esimerkiksi puhutaan terrorismista, ja tapauksesta, jonka mainitsin, eli marraskuiset iskut e, Pariisiin, yhteistyökeskuksemme toimija oli suorassa yhteydessä Sveitsiin ja Norjaan. Ja vuonna 2011 pidettiin konnuntiakokouksia, mutta sitten toimintapäivä oli marraskuussa 12. päivä. Ja juuri sen vuoksi, että Sveitsi ja Norja olivat mukana, oli mahdollista – saada kiinni kymmenen henkilöä, jotka saivat osakseen terrorismin syytteitä. Eli todellakin ihan konkreettisia tuloksia on mahdollista saada aikaan. Ja sitten tässä lopuksi vielä hieman eh, organisatorisista haasteista ja kehityskuluista. niin kuin verkoston yhteyspisteesittelyssä totesin, olemme eh, neuvoston kautta saaneet vahvistuksen sille, että painopisteemme ovat todellakin todellisia prioriteetteja, joita kannattaa tarkastella. Ja tässä on myöskin tähdätty parempaan täytäntöönpanoon ja katsotaan, että asiat voidaan jäsenmaan ja Eurojustin kautta hoitaa mahdollisimman hyvin. Ja tässä vaiheessa toivomme, että uusi Eurojust-asetus saadaan hyväksyttyä mahdollisimman eh, nopeasti ja toisaalta, että myöskin saadaan aikaan EPPOn eh, e kanssa hyvin toteutuvaa yhteistyötä. Siellä tarkastellaan juuri samoja alueita kuin mitä mekin tarkastelemme, ja Eurojust on ollut tärkeässä roolissa tässä turvallisuusketjussa ja kaikkia näitä eri toimijoita todellakin tämä ketju tarvitsee. Ja on selvää, että pfr rikokset sitten eh, ovat asia, jossa Europol ja Eurojust eh, myös tekevät yhteistyötä, eli näitä aloja on muitakin. Ja sitten kun tarkastellaan eh, monivuotista strategiaa vuosille 2016-2018, se keskittyy kolmen alaan operatiiviseen yhteistyöhön, strategisen eurojustin työskentelyyn ja toisaalta organisatorisen kehitykseen. Ja operatiivinen kehityskeskus on suunnitteilla. E, enemmänkin voidaan tehdä ja varmasti tehdäänkin, kunhan vain resurssikysymykset saadaan hoidettua kuntoon. On tärkeää, että e, välineet ovat sellaiset, että niitä voidaan hyödyntää. Haasteita on monenlaisia ihan pelkästään oikeudellisesti tarkastellen lähdemme liikkeelle operatiivisesta osaamisesta näissä asiantuntijakeskuksissa. Ja on tärkeää, että todellakin voimme toimia ammattitaitoisesti riittävän joustavasti, mutta toisaalta myöskin tehokkaasti ja myöskin äh, siten, että toimintamme suuntautuu juuri asiakkaisiin päin ja mahdollistaa niiden paremman toimivuuden. Ja sitten ensi vuoden alkupuolella on mahdollista ottaa käyttöön uusia tiloja. Se on hyvä, koska nyt toimintamme on jakantunut kahteen eri rakennukseen. Jos nyt katsotaan vielä tätä viimeistä sivua, niin siitä käy ilmi se, että eh, enemmän aikaansaaminen eh, vähimmin varoin muodostuu aina vain hankalammaksi ja hankalammiksi. Eh, on katsottava, mistä voidaan leikata, miten voidaan leikata, mutta pelkäänpä, että enää meillä ei ole enempin leikkauksiin juurikaan varaa. Esimerkiksi sisäasen yksikkö on saanut toimielimiltä tukea. Ja voidaan kaiken kaikkiaan todeta, että Euroopassa tässä turvallisuusketjussa on varsin tärkeä osatekijä. Jos On erittäin tärkeää, että emme eh, nyt anna tilanteen valua käsistämme, vaan todellakin pidämme huolen siitä, että asiat saadaan loppuun vietyä. 2016 esimerkiksi tilanne oli sellainen, operatiivista budjettia ei kasvatettu lainkaan. Ja tämä todellakin on varsin eh, dramaattinen tilanne. Eli minun piti puida nyrkkiä ja tirauttaa pari kyyneltäkin. Eh, sanoin, että tällainen peli ei vetele, se ei vetele eh, kansalaisiakaan ajatellen. Ja sitten eh, yhdessä henkilökuntamme kanssa todellakin tilanne on sellainen, että me kannamme koko tämän taakan, mutta hyvänä seikkana voidaan sanoa se, että saamme huomattavaa tukea tietyiltä tahoilta, esimerkiksi parlamentilta, mitä tulee budjetin lisäämisen suuntaan suuntaan, mutta tärkeää on, että todellakin toimitaan. Esimerkiksi jo muuttorakennuksessa toiseen tarkoittaa sen, että meidän tulee nyt hoitaa turva ja muut järjestelyt kolmen rakennuksen osalta, koska on mahdollistettava se, että henkilöt, jotka joutuvat näiden rakennusten välillä siirtymään ja tietoja vaihtamaan, voivat tämän kaiken turvatusti ja turvallisesti hoitaa ja todellakin sitten Europoliin ja muihin tahoihin siltojen ja yhteyden rakentaminen eh, on tärkeä asia, kun puhutaan eh, kyberrikollisuuskeskuksesta terrorismin torjunnasta. Eli todellakin on mm, erittäin tärkeää, että tähän huutoon vastataan ja asiat voidaan hoitaa paremmin. Nykytilanne on melko lailla dramaattinen. Kiitos kaikille. E, todellakin tehtävää vielä jäljelle jää varsin paljon. Kiitos erittäin paljon tästä hyvin seikkaperäisestä ja kuvailevasta esitelmästä. Nyt meillä on keskustelu. Täällä puhuttiin myrskystä kahvikupissa. Ja no, Englannissahan puhutaan myrskystä teekupissa. Meillä päin rakastetaan juontia, mutta tämä on kyllä ihan tuttu sanonta. Kukapa haluaisi aloittaa puheenvuorolla? Voitte kommentoida, kysyä. Krisberg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Koniksille tästä nopeasta esityksestä, joka todella vahvistaa sitä asiakirjaa, jonka me olemme saaneet vuoden 2015 vuosikertomuksesta kollegojen kanssa. Me olemme erittäin iloisia siitä, että käsiteltyjen asioiden määrä on kasvanut, eli siis vedotaan valtioihin ja Eurojust vetoaa tähän, että käsiteltäisiin näitä asiakirjoja enemmän. Se on todella se vastaa nykytilannetta. Me haluaisin myös korostaa sitä, että olemme vakuuttuneita täällä siitä, että tämä on strateginen työväline. Jos ajattelemme nykytilannetta, joka on polttava monissa jäsenvaltioissa koko Euroopan alueella, ja se antaa todellisen vastauksen, todellisen, todellisen koordinoidun vastauksen tähän dramaattiseen kokonaistilanteeseen, jota me olemme todistamassa kaikissa jäsenvaltioissa, aivan erityisesti minun kotimaassani Ranskassa. Yksi kommentti ja muutama nopea kysymys. Minä haluaisin todeta, että minä palaan tähän loppupäätelmiin, niin kun puhuitte budjettirahakysymyksistä, mit, mitä teillä on käytettävissä teidän järjestelyissänne. Se on todellinen huolenaihe ja kun viime viikolla me äänestimme budjettikysymyksistä, jotka nimenomaan liittyvät meidän valiokuntamme rahoihin, me saimme enemmistön, jotta voisimme palauttaa. Tietysti se oli erä budjetti korjauksen avulla. Emme me ole ainoita tässä tapahtumaketjussa. Voimme, to, voimme vain todeta, että tämä sama korjaus tehtäisiin budjettivaliokunnassa. Minä haluaisin vain kertoa teille, kuinka tarkasti me olemme kuunnelleet teidän esitystänne. Sitten kolme nopeaa kysymystä. Te e, aloititte esityksenne sillä, mikä on todella kaikista tärkeintä eurooppalaisille, mikä on se yksi sana, joka on kaikkien tehtävien e, keskiössä, eli meidän pitää vaihtaa tietoa, se on meille tärkeä sana. Ei ole mitään tapahtuma-asiakirjaa kokousta keskustelua, jossa tätä ei olisi otettu esille, ei ole riittävästi sitä vaadittu, sitä ei ole riittävästi toteutettu. Kaksi vuotta sitten vuosikertomuksessa, kun puhuttiin Ranskan eurojusten toimistosta, viraston toiminnasta, niin tuolloin ö, todettiin, kuinka paljon saatiin tietoa Eurojustilta. Meillä on Ranskassa 36 vetomustuomioistuinta ja yksi ainoa näistä 36 vetomustuomioistuimesta antoi tietoa Eurojustille. Voidaan siis vain kuvitella, mitkä ovat vastaavat tilanteet tai ihan prikulleen samanlaiset tilanteet muissa jäsenvaltioissa. Minun kysymyksenikin Kuulu, Onko tämä kehittynyt sitten tästä Ranskan äsken mainitsemastani tilanteesta? Tarvitaanko lisää ponnistelua ehkä viestittämisessä? Onko halutaan välittää tietoa, todellista tietoon, tiedon vaihtoa, joka on todella äh, keskiössä, kun me taistelemme erityisesti terrorismia vastaan. Onko jotakin jo ratkaistu, onko jokin kehittynyt oleellisesti tiedottamisessa ja tiedonvaihdossa? Toinen kysymys on myös saman, saman taikasanan ympärillä, tiedon vaihdon ympärillä, koska se on kuitenkin suuren luokan ongelma. Se on kuitenkin kaikkien eurooppalaisten, voisi sanoa, huolenaihe numero yksi ainakin toimielimissä. Onko olemassa mitään jotain optimaalista kiertoa näiden tiedonvaihdossa, jos puhutaan siitä, miten jätenvaltiot voisivat päästä Eurojustin tietoihin, arkistoihin. Tämä voisi tietysti parantaa yhteistyötä jopa eurooppalaisten kuntien tasolla. 13 jäsenvaltiota on saanut kansallisella tasolla pääsyn näihin tietoihin, eli yli puolet jäsenvaltioista ei omaa tätä mahdollisuutta kun ajatellaan kaikkia niitä tutkimuksia, joita on käynnistetty, mikä on todellisuus tänä päivänä? Ja viimeinen kysymys. Te vastasitte osittain kyllä jo esityksessäni tulevan kysymykseen. Niin kun puhutaan yhteistyöstä, te sanotte, että 40 jäsenvaltiota, siis kolmatta valtiota, ei EUn jäsenmaata. Tämähän on aivan loistava, erittäin tärkeä mahdollisuus ja linjaus Viimeisessä mehän otettiin esille yhteistyösopimus, ne sopimukset, jotka hyväksyttiin vuonna jo 2016. Toimintakertomus kertoo, kuinka paljon halutaan käynnistää myös yhteistyöneuvottelut, sopimusneuvottelut ehkä Serbian, Turkin, Albanian Brasilian, Kolumbian, Meksikon kanssa. En puhu tässä Georgiasta, mutta te otitte tämän esille, että tämä olisi ollut prioriteettiluettelo. Onko tässä edistytty tuntuvammin näiden kolmansien maiden kanssa ja niiden kanssa tehtyjen sopimusten kanssa? Tämähän on aika kiireellistä. Ajattelen tässä erityisesti Serbia ja Albaniaa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mr. Udinowski, please. Kiitos paljon, Udinowski. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej za e, sprawozdanie. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitos paljon Eurojustille tästä esityksestä. Eurojust on todellinen yhteistyöfoorumi, e, joka on välttämätön. Eri toimielinten välillä, jotka ovat vastuussa e, rikoksen ehkäisivästä toiminnasta jos kaikkihan me aina lupaamme tyhjentäviä analyysejä, kun puhutaan esimerkiksi Eurojustin budjetista. Minä haluaisinkin tietää, miten te arvioitte, millä tavalla on, on sovellettu näitä jäsenvaltioissa hyväksyttyjä sääntöjä, miten taistellaan terrorismia ja ihmiskauppaa vastaan. Minä haluaisin mm, samalla myös kysyä teiltä, josko just on tehnyt oman arvion kaikista näistä säännöistä, säännöksistä, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan, rikosoikeudelliseen toimintaan. Haluaisin tarkemmin tietää, mitä on tapahtunut, eli on, tämähän on aika poleemista ollut Ranskan ja Belgian välillä, Brysselin ä, attentaatien välillä. Hyvin monet kritisoivat sitä, mikä oli oi, Belgian oikeudellinen, rikosoikeudellinen vastuu siitä, että se ei voinut taistella rikollisuutta vastaan paljon tehokkaammalla tavalla. Haluaisinkin tietää, josko Eurojust on toteuttanut omia analyysejä, sisäisiä tutkimuksia siitä, mikä liittyy rikosoikeudellisiin prosesseihin, joiden avulla voidaan aivan asianmukaisesti taistella rikollisuutta vastaan. Haluan samalla tietää, haluaisin samalla tietää, mikä on teidän oma arvionne siitä, miten on taisteltu terrorismia vastaan ja aivan erityisesti ihmiskauppaa vastaan. Haluaisin tietää, nämä ihmiskauppatapaukset, oletteko te sitä mieltä, että toiminta on ollut oikeata, sopivaa? Ja mitä painoa te antaisitte sille direktiiville, joka tarjoaa, terrorismin vastaiselle direktiiville, joka tarjoaa tehokkaammat keinot taistella itseessään eurooppalaista terrorismia vastaan? Kiitos. Gomez, please. Kiitos paljon, Gomez. Welcome. Um... Tervetuloa Konings ja kiitos tästä erittäin seikkaperäisestä kertomuksesta. Tämä vuosikertomus koskee vuotta 2015 ja nyt 2016 on jo päättymässä, joten halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja haluaisin nyt keskustella näistä tulevaisuuden seurauksista – ottaen huomioon mitä tapahtui vuonna 2015 ja mitä on tapahtunut vuonna 2016. Haluaisin kysyä teiltä, te korostitte, kuinka rikokset liittyen laittavan ihmiskauppaan, laittavan maahanmuuttoon, niin ne ovat nyt siirtyneet tärkeysjärjestyksessä kärkeen. Mitkä ovat suosituksenne niin jäsenvaltioille kuin Euroopan parlamentille? Eikö olekin totta, että on tärkeää investoida siihen, että maahanmuuttajilla olisi mahdollisuus jättää hakemuksia eteenpäin ennemmin kuin että he antavat henkensä ihmiskauppiaiden käsiin ja sitten loppujen lopuksi me annamme, me tuemme ihmiskauppiaiden liiketoimintaa. Onko teillä näkemyksiä tähän? Haluaisin mieluusti niitä kuulla. Ja lisäksi haluaisin palata tähän laittamaan ihmiskaupan, joita meidän hallitukset harjoittavat näillä, kun puhutaan näistä in, investoijien viisumiohjelmista. Niin omassa kotimaassani Portugalissa tai vaikkapa Maltalla tutkitaan nimenomaan, miten edellisen hallituksen sisäministeri yhteistyö notariaatin ja korkeimman rajavartijan kanssa veivät näitä projekteja eteenpäin. Tämä osoittaa, kuinka järjestäytynyt rikollisuus pääsee Eurooppaan, kuinka rahanpesua harjoitetaan ja kuinka terroristitkin pääsevät Eurooppaan. Sillä ministerit eivät kerro, ketkä ihmiset ovat saaneet näitä niin sanottuja kuultaisia viisumeja. Ja nyt en puhu edes tästä eettisestä puolesta. Jotkut tutkimukset on tuotu Eurojustin tietoon, koska tässä on tämä eurooppalainen ulottuvuus. Minulla olisi teille täsmällinen kysymys liittyen kysymys. Oletteko te sitä mieltä, että tässä on riittävät resurssit käytössä, että voidaan taistella rahan pesua vastaan. Sitten takaisin perintään 2015 vuonna eräs ongelmista, joka nostettiin vuonna 2015 liittyen takaisin perintään, niin onko ne onnistuttu voittamaan? Sitten nämä Panama-asiakirjat niin ovatko eri maiden hallitukset pyytäneet Eurosilta apua omissa tutkimuksissaan? Sitten terrorismi. Eurojust erittäin nopeasti eh, pyysi, että Euroopan lentomatkustajaluettelo järjestelmä otettaisiin käyttöön. Mikä teidän näkemys siihen on, kuinka tämä on ottanut teidän työtä? Minä näen melkoisen puutteen matkustajatietoluetteloissa. Minä tuin tätä hanketta, mutta olen nähnyt merkittävän puutteen, nimittäin se, me ehdottimme, että valvontaan otettaisiin mukaan yksityiskoneet, mutta nyt minä kuulin hiljattain, että Jordanian vai Saudi Prin... niin Jordanissa pysäytettiin Saudi Prinssi. Hän oli ottamassa suuren määrän kaptagania joka on ISISin käyttämä huume monissa paikoin Nitsan kaltaisessa kaltaisella lentokentällä ihmiset menevät Monakoon tai Kodasyyriin, niin siellä ei tarkisteta näitä yksityiskoneita, vaikkapa Saudi-prinssin yksityiskoneita. Mitä mieltä te olette tästä asiasta? Kiitos. Minä olisin pyytänyt vastausta teiltä, joten mutta aika rientää, niin pyydän, että voisitte vastata 45 minuutissa. Kiitos. Thanks for these uh, questions. I will... Uh, Kiitos kysymyksistä. Vastaan mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Jos jotain jää vastaamatta, niin asioihin voidaan palata myöhemmin vielä. Kiitän teitä, Rova Grisbeck, teidän kysymyksistä. Olen erittäin iloinen teidän lähestymistavannesta. Se on hyvin koordinoitu ja se on todella ihan Eurojustin olemassaolon oikeutus, näin te sen näette. Me olemme samoilla altopituksilla ja me haluan tässä myös san- sanoa, kuinka iloinen olen kuinka iloinen olen siitä tuesta, jota saan jatkuvasti parlamentin jäseniltä, varsinkin kun puhumme budjettitarkistuksista joskus pitää saada myös ihan konkreettista budjettitukea mutta tämä kaikki kuuluu myös meidän meidän päätöksiin vuodelta 2008, joita neuvostomme teki. Siinä on kaksi keskeistä artiklaa, 13 ja 12, jossa jokaisessa jäsenvaltiossa pitää, pitää pääs, perustaa kansallinen eurojust eli, eli pitää olla todella tietty kattava informaatio kannanotto. Meillä pitää olla myös turvallisuusverkko Eurojustin ympärillä – niin, ja te ihan oikein, ihan oikein sen sanoitte, on noin, kol, on noin 13 maata, jotka ovat ottaneet käyttöön tämän turvallistavan linjan, tämän koordinaatiojärjestelmän kanssa, Eurojustin kanssa. Ja tämä järjestelmä on ehkä organisoitu eri tavalla muualla, mutta koko ajan on liikehdintää. Ei tätä, eihän Roomaakaan rakennettu päivässä, me tarvitsemme aikaa mutta tämän suuren terroristiuhan edessä on itsestään selvää, että meidän pitää kiihdyttää informaation vaihdon jakamista tahtia pitää kiihdyttää, kun te puhuitte Ranskasta ja 36 vetomustuomioistuimesta, jotka antavat meille yhä ja yhä enemmän tietoa ja pääsääntöisesti hyvää tietoa Eurojustille, niin se on todella hieno asia, kuten te sanoitte, eh, kuten sanoin jo, me olemme eh, Meillä on erittäin vahvat yhteydet koko antiterroristiseen tiimiin Pariisissa ja tiedonvaihto eh, toimii aika hyvin eri tutkimusprosessien tiimoilla. Eli tieto kulkee, mutta on totta, on totta. Meidän pitää liikkua ja toimia paljon paljon enemmän ja jatkaa toimintaamme sillä tavalla, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat. Tämä ei ole vain unelma ja haave. Meillä pitää olla yhtenäinen visio pitkälle aikavälille siitä, e, miten Eurojust voisi, e, voisi saada lisää tukea, mutta sen pitää myös itse myös vahvistaa omaa informaation jakamisperustetta ja se tarkoittaa sitä, että tiedonvaihto olisi vahvistettua myös kansallisella tasolla. Eli jokaisen jäsenvaltion pitäisi tässä ö, ottaa käyttöön ö, järjestelmä, jossa halutaan hienosäätää tätä tiedon vaihtoa myös maan sisällä – Esimerkiksi Italiassa äskettäin on vaihdettu uutta järjestelmää. Siellä on DNA-järjestelmä, joka toimii hyvin terrorismin vastaisessa taistelussa. Siinä ei ainoastaan kerätä tietoa eh, ja koota tietoa mafiapiireistä, mutta siinä on myös tieto, joka liittyy terrorismiliikehdintään. Ja on voitu jo todeta, että vaikutus on ollut jo merkittävää. Myös muut maat, Espanja, esimerkkinä, esimerkiksi on nähnyt paljon vaivaa saadakseen kansallisen virastonsa toimivaan paremmin, että siellä ei vain määritellä jotakin asioita, vaan todella välitetään tietoa reaaliajassa eteenpäin. Tieto, joka pitää todella lähettää reaaliajassa. Kehitystä tapahtuu, mutta vallankumous on vielä toteuttamatta. Meillä on tietysti tämä velvoite, että että jokainen jäsenvaltio voi itse arvioida tämän järjestelmän hyödyllisyyden, kun se toimii. Mutta, mutta totta kai meillä on ongelmia tulevaisuudessa, mutta niitä pyritään vähentämään. Me olemme myös työstäneet paljon yhteistyösopimuksia. Ja, äh, ja tämä rakennushan on nimenomaan semmoinen yhteys piste. Albanian ja Serbian kanssa neuvottelut ovat käynnissä Neuvottelut ovat meneillään. Nämä maat ovat meidän prioriteettiluettelussamme. Totta kai tietosuoja kuuluu olennaisena osana neuvottelu pöydällä asiakirjoihin niin kauan kuin emme ole sataprosenttisen varmoja heidän asennoitumisestaan ja siitä, että velvoitteita noudatetaan sataprosenttisesti, niin emme voi edetä niin nopeasti. Joskus edetään pikku pikku askelin mutta tilanne on muuttunut, jos ajattelemme tilannetta 22 kuukautta taaksepäin. Ja Puolan jäsenen kommentin sitten Eurojust ei analysoi eh, rahoituslainsäädäntöä, mutta voin kuitenkin todeta, että raport viestimme eh, ulkomaissa taistelusta kyllä huomioi eh, sen seikan, että on todettu, että tämä yhteinen ongelma vaatii jonkinlaista yhteistä ratkaisua. Ja näin ollen lainsäädäntöä tulisi mukauttaa kannattaa eh, huomioida siitä 278 YK päätöslauselma ja toisaalta myöskin Euroopan neuvoston päätöslauselma liittyen terrorismin ehkäisyyn. Ja tässä todellakin eh, työ on kesken vielä eh, sisäasioiden pääosastokomissiossa asia tarkastelee ja se on hyvä asia, mutta kaikissa tekemissä ehdotuksissa olemme kyllä eh, varsin tarkkaan tarkastelleet sitä, mitä todella tarvitaan. Yhteen lainsäädäntö ei välttämättä riitä. Ja toisaalta se on asia, joka jää jäsenmaiden vastuulle, ei eurojustin asia. Mutta kuitenkin eh, rahoituspohjassa tutkintaa tarvitaan, opetusmateriaaleja myöskin ja on toisaalta parannettava yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ja tämän kaikin on toteuduttava siten, että oikeusvaltioperiaate ei kärsi. Ja kun puhutaan ulkomaista taistelijoista, on erittäin tärkeää, että ennaltaehkäisyynkin tämän huomiota ja siihen, miten esimerkiksi radikalisoituneita henkilöitä saadaan muuttamaan kurssia. Eli ohjelmissa on kyse muustakin kuin vain siitä, siitä, että lähestymistapa olisi puhtaasti lakiin perustuva. Haluaisin kiittää myös kerran kysymyksistä. Mainitsin suositukset, rautuksen tutkinta, että saadaan takavarikoitua rikoksen tuottama hyöty ja toisaalta katsotaan, eh, miten nämä asiat hoidetaan eh, niiden tahojen välisesti, jotka vastaavat rahojen ja saadun voiton eh, takaisin kerrosta toisaalta ihmiskauppa, siihen tarvitaan strategiaa ja toisaalta sitten kyberrikollisuuteen liittyvät seikat. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Myöskin sähköinen todistusmateriaali on tärkeä asia, koska se, mitä digitaalisessa maailmassa tapahtuu, eh, on asia, eh, jota emme saa unohtaa. Valitettavasti en voi nyt eh, lähemmin kertoa käsitteillä olevista E, jutuista. E, nämä ovat tietoja, jotka kuuluvat jäsenmaille, eli en voi lähteä niitä tässä nyt purkamaan. PNR, e, asioita vastaan virasto ja myöskin muut virastot ovat tässä keskiössä, mutta niin kuin täällä todettiin, on erittäin tärkeää että kaikki tiedot ja asiat käsitellään mahdollisimman seikkaperäisesti. Ja jos törmätään jonkinlaisiin järjestelmän porsaanreikiin, niin ne on hoidettava ja tilkittävä niin hyvin kuin mahdollista. Kiitos. Thank you very much indeed. And I think everybody... Kiitos oikein paljon kaikki varmasti saivat vuosikertomuksesta kopion, niin niistä voi kerätä näitä esitelmän tietoja. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi, hyvät naiset herrat, siirrymme käsittelemään Euroopan unionin perusoikeuksien tilannetta. Käsittelemme tätä mietintöluonnosta. Meidän valiokunnan vastuullisiin kuuluu muun muassa perusoikeudet ja meidän pitää ainoa vuosittain laatia vuosikertomus perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa. Syyskuussa 2015 hyväksyttiin edellinen mietintö ja nyt tämä seuraava mietintö on työn alla. Me käsittelemme tätä aihetta kesäkuussa. Ja lisäksi puhuimme akateemisen maailman ja neuvoston näkemyksistä sen suhteen, kuinka perusoikeuksia voidaan paremmin turvata. Seuraavaksi kuulemme Naajilta esittelypuheenvuoron koskien hänen mietintöluonnosta. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ähm, hyvät kollegat ja varjoesittelijät, no lyhyesti kerron tästä äh, luonnoksesta. Eh, joka tarkastelee Euroopan unionin perusoikeuksien tilannetta vuonna 2015. Perusoikeuskirja Euroopan unionissa ja toisaalta sitten monet neuvoston eh, direktiivit, tiedonannot huomioidaan ja toisaalta myöskin EUn strategiat ja eh, suuntakartat ovat tässä esillä ja toisaalta sitten omat aikaisemmat päätöslauselmat ja mietinnöt ja toisaalta myöskin mietintö Euroopan unionin eh, viraston osalta, joka perusoikeuksia tarkastelee. Tältä pohjalta on laadittu lausunto, eh, jonka tarkoitus on eh, kattaa eh, kysymyksiä. 13 sivun pituinen esitys tässä on kyseessä. Ja tässähän äh, virastoraportti on ollut 60 sivuinen, eli me olemme tässä keskittyneet viime vuoden tärkeimpiin kysymyksiin ja toisaalta sitten sellaisiin aiheisiin, äh, joita välttämättä ei muissa raporteissa äh, tai mietinnöissäkään ollut riittävän hyvin aikaisemmin huomioitu tärkein kysymys ehkä juuri liittyy eh, maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Ja tässä nimenomaan toivoisimme sopivia ratkaisuja ja riittäviä resursseja ja tärkeimpänä viestinä pidämme sitä, kuinka tärkeää on saada osallistettua maahanmuuttajat ja ehkä myöskin olisi katsottava hieman ryhmiä ja ryhmien kotouttamista riittävän tarkalla silmällä, että ei synny tällaista luokkailmiö tai segregoitumistilannetta. Ja sitten kun puhutaan ihmiskaupasta. Keskitymme erityisesti lapsiin ja sitten taas kun viharikoksista puhutaan, tämähän on hyvin herkkä kysymys juuri tänä päivänä. Ja kuten hyvin tiedämme, UKssa tämä vihapuheongelma mahdollisesti johti jopa yhden poliisiviranomaisen eh, kuolemaan. Ja toisaalta on puhuttava myöskin eh, väkivallasta, joka kohdistuu naisiin, eh, mutta koko tässä mietinnössä me erityisesti keskitymme lasten oikeuksiin. Se on asia, jota tarkastellaan monessa luvussa alaikäisten osalta nostamme esiin sen, miten löytää ratkaisuja eh, myöskin eh, vammaisiin eh, alaikäisiin ja toisaalta sitten huomioimme myöskin iäkkäiden ihmisten ongelmat. Ja lopuksi sitten vielä toteamme, kuinka tärkeää on, että osallistava demokratia toteutuu jotta todellakin eh, saataisiin parempi ilmapiiri aikaan ja ihmiset osallistumaan poliittisen toimintaan eh, paremmin. Eli tässä näin pähkinän kuoressa tämän mietintöluonnoksen sisältö. Siihen voitte vielä rauhassa tutustua, esittää kysymyksiä ja huomioita. Sitten hieman vielä aikataulusta. Tarkistusten määräaika on 16. syyskuuta. kolmastoista lokakuuta on tarkoitus sitten näitä tarkistuksia tarkastella valiokunnassa ja 17. marraskuuta toivottavasti sitten voidaan äänestää, jotta sitten vuoden lopulla vielä täysistuntokäsittely mahdollistuisi. Kiitos oikein paljon. Tarkistusten jättämisen takaraja on 16. syyskuuta kello 12. Kiitos Naji paljon. Varjoesittelijät. Peter Niedermüller, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, first of all... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan kiittää kollegani Josefia tästä mietintöluonnoksesta. Tämä on erittäin hyvä pohja keskustelulle ryhmien välillä, jotta tässä päästään yhteisymmärrykseen. Haluaisin kenties nähdä hieman dynaamisemman lähestymistavan kuin mikä luonnoksessa on esitetty. Viime vuodesta on tapahtunut muutoksia, ja näitä muutoksia on siis tapahtunut tämän viime vuoden mietinnön jälkeen. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten perusoikeudet etenevät vuosi vuodelta, nyt kun meillä on mahdollisuus työskennellä tämän asian parissa vuosittain. Harjoittelijoiden kokouksissa keskusteluissa nousi esille myös tiettyjä osalueita, joihin me haluaisimme panostaa enemmän tässä mietinnössä. Mielestäni ei voida hyväksyä mietintöä, perusoikeuksista, jos oikeusvaltioperiaatteetta eu ja sen jäsenvaltiossa ei analysoida. Toki ymmärrän, että Intfeld-mietintö käsittelee tätä aihetta, mutta mielestäni painopiste on erilainen tässä mietinnössä. Ja olisi kyllä virhe meidän valiokunnassamme olla käsittelemättä tätä aihetta. Lisäksi FEM-valiokunnasta on lausunto, jossa käsitellään seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeuksia melko hyödyllisellä tavalla. Ja väkivaltaisuus, jota naiset joutuvat kohtaamaan, niin ovat sellaisia, että tämä on hyvä nostaa esille. Ihmisoikeus, suojelu ja maahanmuuttajien integraatio on tärkeää. Ja on hyvä, että nämä pannaan täytäntöön perusoikeuksia kunnioittain. Lisäksi on myös käsiteltävä romanivähemmistön tilannetta. Ilmaisuvapautta on myös käsiteltävä ja on puututtava kaikenlaiseen vihapuheeseen ja viharikoksiin. Ja yhdistyneen kuningaskunnan viharikokset, jotka ovat olleet nousussa viime aikoina, ovat osoitus tästä. Meidän on tehtävä Kannattaa oma kortemme kekoon, jotta perusoikeudet ja arvoinen demokratia voivat hyvin. On tärkeää, että korostetaan kaikkia niitä osa-alueita, jotka kaipaavat parannusta. Me emme voi olla valikoivia meidän lähestymistavassamme. Me tulemme esittämään tarkistuksia ja sen jälkeen tulemme pyrkivän parhaisen mahdollisen kompromissin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Iskerbeck esr puolesta. Oh, sorry. I also, I, I also wanted... Haluaisin myöskin kiittää esittelijää. Tämä tehtävä ei suinkaan ole ollut helppo. Katsoisin, että on hyvä, että tässä todellakin on keskitytty haavoittuviin ryhmiin, lapsiin ja sitten vähemmistöihin, kuten romaneihin ja toisaalta sitten vammaisiin ja ikääntyviin ihmisiin. On tärkeää, että huomioidaan vammaisten oikeudet ja Roa Stevens hän on pitänyt konferenssin, joka keskittyy monikielisyyteen ja juuri kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeää on kielellinen perintö ja perimä myöskin huomioida, kun perusoikeuksista puhutaan. Ja tässä lähdetään liikkeelle perusoikeuksista EU:ssa ja tässä nimenomaan on huomioitava EU-perusoikeuskirja. Jos Eh, ensimmäinen oikeus lähtee liikkeelle siitä, että saa eh, arvokkaasta ihmisoikeusta kohtelua ja on ymmärrettävää, että eh, ihmiskauppa on asia, jossa tätä perusoikeutta todellakin loukataan ja se on todellakin suuri nöyryytys. Toisaalta ihmiskauppa ja kohdistuu ihmisiin, jotka pyrkivät siirtymään maasta toiseen kuinka voimme kutsua itseämme kehittyneeksi yhteiskunnaksi, jos Eh, ihmisiä elää orjuudessa nykypäivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, silloin kun orjuus oli virallisesti sallittua. Yli 13 miljoonasta ihmisestä tässä puhutaan, ja todellakin Euroopassakin eh, monet ihmiset eh, joutuvat luopumaan kaikista oikeuksistaan taloudellisesti, fyysisesti, henkisesti, monella tavalla. Tämä kaikki tapahtuu Euroopassa ja me vain suljemme silmämme tältä kaikelta. Ja suurin ongelma eh, ei ole eh, eh, kotiväkivalta, vaikka se suuri ongelma on, ei myöskään xenofobia eikä rasismi, joka tuomitsee ihmiset ihonvärin perusteella, ei myöskään se, että uskonnon perusteella tuomitaan toinen. Katsoisin, että suurin häpeällisin toimi täällä on se, että EU-peruskirjan artiklaa 2 ei noudateta, eli oikeutta elämään. Sitä ei kunnioiteta. Yli miljoona kansalaistamme menettää henkensä jo äitinsä kohdussa ennen syntymäänsä jo. Meidän kulttuurimme, tietoisuutemme eh, hukkuu tähän viattomien syntymättömien lasten vereen. Ja tämä on asia, joka tulisi myöskin huomioida hyvät jäsenet, tämä asia jakaa eh, mielipiteitä tässäkin talossa, mutta jos lapsia esimerkiksi jollain tavalla olisi myrkytetty eh, ja myrkytyskuolema olisi syntynyt, niin silloin varmasti budjettivaroja olisi löytynyt näiden lasten eh, eh, suojaamiseksi. Kaiken kaikkiaan on totta, että meidän tulee pitää huoli siitä, että terveydenhuoltojärjestelmämme ovat mahdollisimman korkealaatuisia, mutta silloin kun puhutaan aborteista, ei puhuta korkeatasoisista terveydenhuoltopalveluista. On katsottava, miten toimia. Toivoisin ja vetoaisin teihin kaikkiin, että aborteista luovuttaisiin jäsenmaissa, koska se vasta varsinainen ihmisoikeusrikkomus onkin. Kiitos oikein paljon. Minä olin Branen puolesta. First... Kiitos paljon. Puheenjohtaja ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen yhteistyökyvystään. Ja tässä nostetaan hyvin esiin perusoikeusongelmat Euroopan unionissa. Moni kuitenkin on jäänyt puuttumaan. Minä tulen puhumaan hieman erisuuntaisesti kuin edellinen puhuja. Minä puhun ennen kaikkea vapauden, liikkuvuuteen, yksityisyyteen, sukupuolten tasa-arvoon on nimittäin ainoastaan yksi kappale liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja lisäksi tulen puhumaan maahanmuuttoasiasta. Vuonna 2015 komissio hyväksyi monia rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita kohtaan, koska lainsäädäntö ei panettu asianmukaisella tavalla täytäntöön liittyen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään uudelleen sisäisten siirtojen järjestelmä ei tullut täytäntöpannuksi valtaosassa jäsenvaltioita. Ja lisäksi olisi hyvä, että tämän otsikon alla puhutaan yksin liikkuvien alaikäisten tilanteesta ja kuinka tämä liittyy ihmiskauppaan. Ja lisäksi olisi tärkeää, että tässä on ihmisoikeus näkökulma. Lisäksi on tärkeää, että perusoikeuksia noudatetaan oikeusjärjestelmissä ja on tärkeää, että kiinnitetään huomiota oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tähän suuntaan meidän tarkistukset viittaavat ja odotan innolla yhteistyötä niin esittelijän kuin varjoesittelyiden kanssa. Kiitos oikein paljon. Onko ryhmästä täällä ketään, joka halusin sitä puheenvuoron, ja onko vihreistä ketään? Ei, EFDD ryhmästä. Siinä tapauksessa Sippel, te olette pyytäneet puheenvuoron, olkaa hyvä. I'm sorry, I only would like to make a very... Ihan lyhyt huomio. En voi yhtyä tapaan, jolla täällä abortista puhutaan. Ja samassa lauseessa sitten puhutaan ihmisten tappamisesta. Näin ei tulisi menetellä. Ei nainen koskaan missään tapauksessa huvikseen aborttipäätöstä tee, ei koskaan. Abortteja on ollut jo vuosisatojen ajan, mutta ainoa ero on vain se, että e, jotkut pystyivät maksamaan siitä, että kaikki hoidettiin hyvin, ja jotkut eivät voineet maksaa. Tällöin helposti sekä äiti kuin myöskin lapsi menehtyivät. Jos abortista tällä tavalla puhutaan, niin en pidä sitä hyvänä. Olisi parempi keskittyä siihen, että jäsenmaissamme on paljon lapsia, jotka, joiden elinolot eivät ole riittävän hyvät. Ehkä tämä olisi tärkein asia ottaa keskusteluun ennen kuin abortista lähdetään keskustelemaan. Much, uh, Mrs. Gomez. Kiitos oikein paljon, Gomez. Niin, minä tuen Sipeliä kyllä täysin tässä aborttiasiassa. Minä välitän paljon enemmän niistä, jotka ovat jo syntyneitä ja jotka elävät kurjuudessa, kuin niistä, jotka eivät ole vielä syntyneet ja jotka eivät juridisesti katsottuna ole oikeushenkilöitä. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni tuodakseni esiin sen, että kaiken järkyttävin tuomitseminen EUhun liittyy siihen, kuinka suljetaan silmät niiltä ihmisoikeusrikkomuksilta, joista turvapaikanhakijat kärsivät Euroopan unionissa. Eräs kollega kävi hiljattain Kreikassa tapaamassa niitä kurimuksessa olevia turvapaikanhakijoita, jotka eivät ole päässeet hyötymään sisäisistä siirroista. Äidit tarjosivat meille lapsia, jotta nämä tulisivat pelastetuksi. Jotkut asettavat lapsia teille, jotta tämä epätoivo nousisi esiin. Me emme kiinnitä huomiota tähän. Hallitukset sulkivat silmänsä tältä kärsimykseltä. Tällä on suuria seurauksia myös. Se fakta, että me emme välitä näistä ihmisistä, niin se on järkyttävä. Ilman huoltajaa on matkustanut 10 000 alaikäistä. Kuinka paljon heitä on nyt? Kuinka monet ovat kärsineet sisäelinten varastamisesta tai joutuneet ihmiskaupan uhriksi. Tämä on meidän vastuualue ja hallitukset eivät halua avata silmiä tämän asian suhteen. epäinhimisellä tavalla käsitellään näitä pakolaisia. Ja minä haluaisin myös tukea nostaa esille sen, että viharikokset ovat myös kasvavan päin, kuten puolalaishenkilön murha. Iso-Britanniassa osoittaa lisäksi romanien asema yhteiskunnassa on kerrassaan lamannuttava, mutta meidän ei pidä sulkea silmiämme oikeusvaltioperiaatteen noudattamiselta ihmisoikeuksia poljetaan, ja tämä koskee suuria määriä ihmisiä Euroopan unionissa. Ja kuinka radikalisoituminen lisääntyy ja kuinka tämä asettaa meidän yhteiskunnat uhanalaisiksi, niin tästä syystä johtuen on erittäin tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin niitä maita vastaan, jotka todellakin rikkovat oikeusvaltioperiaatetta vastaan Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you. And I think Mrs. Kienge would like to... Kiitos. Ja Kienge on pitänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie. Eh. Kiitos. Omalta osaltani esittäisin myös täyden tukeni eh, Rasipelille. ja todellakin on tärkeää, että naisten eh, itsestään itsepäättämisen oikeus, se tulisi olla mukana kaikissa dokumenteissa. Ja niin kuin kollega totesi jo täällä mainitut seikat ja se, että syyllistetään naisia, ei ole oikea tapa menetellä silloinkaan, kun naisen valinta päätyy aborttiin. Silloinkin naista ja hänen päätöstään tulee kunnioittaa. Muutama lisäys vielä. Ensinnäkin maahanmuuttokappale, joka tarkastelee myöskin kotouttamiskysymyksiä. Pitäisin tärkeänä sitä, että tässä mietinnössä huomioitaisiin myös se, että vuonna 2015 maahanmuuttajien oikeuksia on loukattu ja se olisi syytä todellakin mainita tässä. Se on tärkeä asia silloin, kun integraatiosta puhutaan. On tärkeää, että vastaanotto on ihmisarvoista ja on muistettava, mitä kaikkia vuonna 2015 jo tapahtui. Sitten kappale, joka tarkastelee kansallisuuteen liittyviä kysymyksiä. En tiedä, olisiko mahdollista jollain tavalla mainita tässä se, että jos äänestysoikeutta ei ole eh, maan alueella oleskelevalla henkilöllä, niin tällöin voidaan katsoa, että häneltä riistetään yksi tärkeä oikeus pois. Ja on muistettava, että varsin monilla eh, alueella oleskelevilla ihmisillä ei ole tätä äänestysoikeutta. Ja samaan lukuun vielä toivoisin, että olisi hyvä, että kansallisuus ja oleskelulupaa tarkistava, tarkasteleva kappale nostaisi esiin sen, kuinka tärkeää olisi se, että lainsäädäntöjä yhtenäistettäisiin tältä osin. Uh, Kiitos oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tullut, joten annan puheenvuoron esittelijälle Najille. Hän haluaa varmaankin kommentoida näitä esitettyjä kommentteja. Thank you very much. Thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon varjoesittelijöille näistä tiedoista. Luulenpa, että me tulemme nämä kannat näkemään myös tarkistusten muodossa. Nyt näkee selkeästi, että tämä on erittäin herkkä alue ja minä ymmärrän, että Tähän ottaisin paljon muita osia, mutta tässä on rajattu kuitenkin tämä sisältö ja monet muut mietinnöt parlamentissa käsittelevät näitä ehdotettuja aiheita. Mikäli kaikki aiheet otetaan mukaan tähän mietintöön, niin valitettavasti se menettää omat vahvuudet nimenomaan sellaisten aiheiden parissa, joihin meidän olisi keskityttävä, jotka eivät saa omia mietintöjä vielä. Lasten oikeudet tunnutaan ottavan mukaan kaikkiin mietintöihin ja lasten näkemys halutaan liittyä maahanmuuttoon ja myös muihin aiheisiin liittyen. Olen yhtä mieltä, että me voisimme puhua enemmän myös muiden vähemmistöjen oikeuksista. Mutta ne mainitaan kyllä myös muissa mietinnöissä. On erittäin tärkeää, että puhutaan maahanmuuttajien pakolaisten oikeuksista. Se on erittäin tärkeä aihe. Ja lisäksi on Täällä puhuttiin sisäisten siirtojen sisäisistä siirroista Euroopan unionissa ja mitenpä sitten näiden maahanmuuttajien perusoikeudet. Tiedetään jo nyt, että Saksassa on tehty useita päätöksiä, jossa, hallit, jossa valtio määrää, minne maahanmuuttajan on asetuttava, kuinka nämä sisäiset siirrot voivat toteutua, mikäli maat eivät halua vastaanottaa näitä maahanmuuttajia. Tämä on ongelma, joka liittyy maahanmuuttajien perusoikeuksiin. Voimmeko me pakottaa heitä siirtymään? Miten painostamme maita, jos ja miten meidän tulee kohdella näitä maahanmuuttajia pakolaisia. Me varmastikin voimme käsitellä tätä aihetta tulevissa kokouksissa. Tämä tulee varmastikin myös esiin tarkistuksissa. Ja voimme puhua tästä aiheesta myös täysistunnossa. Kenties voisin toistaa teille vielä kertauksen vuoksi, että 16. syyskuuta kello 12 asti voi esittää tarkistuksia. Seuraava kokous järjestetään 12 tai no 13 päivän lokakuuta jälkeen, jolloin käsittelemme tarkistuksia. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Ja kuten sanoin, minä muistutan, että tarkistusten jättämisen takaraja on 16. syyskuuta kello 12. Seuraavaksi me olemme hieman vaikeassa tilanteessa. Seuraava esityslistan kohta on määrä alkaa kello 17. Ja ongelma tässä on se, että tämä on erityisen tärkeä aihe liittyen viisumivapauteen Ukrainan kohdalla. Meillä ei ole nämä kaikki tärkeimmät toimijat paikalla. Me olemme kutsuneet muun muassa Ukrainan varaulkoministerin paikalle saapumaan kello 17, niin minä joudun valitettavasti keskeyttämään kokouksemme kello 17 asti, mikäli voisitte saapua paikalle muutama minuuttia ennen ja nämä tärkeimmät puhujat saapuisivat myös hieman ennen kokouksen alkua, niin voisimme sitten aloittaa hyvissä ajoin. Eli kokous keskeytetty. slučka, a i cifra, Colleagues, if you could just take your seats, please. Kollegat, asettukaapas aloillenne. Meidän on aloitettava, koska meidän on äänestettävä puoli kuusi. Nyt siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. Nyt käsitellään mietintöluonnosta, jossa puhutaan viisumivapauden myöntämisestä Ukrainan kansalaisille siten, että Ukraina siirretään niiden maiden listalle, joilta niiden kansalaisilta ei vaadita viisumia. Nyt esittelijä Gabriel esittelee mietintöluonnoksensa meille. Minä haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi Euroopan integraatiosta vastaavan varuukoministerin Ukrainasta. Hän kertoo meille, mikä on tämän viisumikeskustelun tilanne. Tervetuloa Olena Serkala. Meillä on siis äänestys 17.30, ja vaikka tämä onkin erittäin tärkeä aihe, pyydän, että kaikki puhuisivat lyhyesti ja ytimekkäästi. Meidän on päätettävä kokouksemme ajoissa tapahtui, mitä tapahtui. Eli ensimmäisenä puheenvuoron saa esitellä Gabriel. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on minulle suuri kunnia esitellä teille tämä mietintöluonnos siitä, kun me haluamme vapauttaa viisumijärjestelyä EUn ja Ukrainan välillä. Ja en, ihan ensi alkuun minä haluan kiittää kaikkia viranomaisia ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntaa ja komissiota näitä kaikkia tahoja erittäin hyvästä yhteistyöstä, joka on valinnut tähän asti. Kun tämä eh, komission esitys tehtiin, minä tuolloin otin esille useita kysymyksiä, asioita, jotka liittyvät eh, toimintaohjelman viisumivapauttamisessa vapauttamisessa ja kuinka niitä kaikkia kohtia tullaan noudattamaan. Kaikki olivat tyydyttäviä. Ensinnäkin minä haluan muistuttaa, että jos me vapautamme tämän viisumijärjestelyn, se liittyy siihen, kontekstiin, jossa halutaan yhä tiivimpää kumppanuussuhdetta EUn ja Ukrainan välille. Ukraina on avainkumppani EUlle, kun toteutetaan eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa ja itäiseen Eurooppaan suuntavaa yhteistyötä. Tämä sopimus oli jo vuonna 1804 käynnistetty ja, ja se on ratifioitu syyskuussa 2015 ja se on todella vahva signaali ja todiste siitä, kuinka EU ja Ukraina kumpikin osapuoli haluavat tuntuvaan lähentymiseen, jossa noudatettaisiin poliittista ja taloudellista integraatiota siihen perustuvaa sopimusta. Kun me poistamme viisumipakon, niin se on konkreettinen toteutuminen siinä, kuinka molemmin puolin halutaan pyrkiä tähän yhteistyöhön ja kuinka sitoudutaan rauhaan, vakauteen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön reformistisessa hengessä, jos, jolloin se hyödyttää sekä Ukrainan kansalaisia, jolloin he saisivat paremmat takeet oikeudelle. Silloin olisi kyse oikeusvaltiosta, jossa ei vallitse minkäänlainen syrjintä, ja todella silloin olisi todellinen viisumivapaus totta EUn suuntaan. Me voimme olla vain iloisia siitä, että vuoropuhelu viisumin järjestelyn vapauttamisesta on osoittanut tehokkaaksi työvälineeksi, kun halutaan toteuttaa vaikeasti toteutettavia uudistuksia nimenomaan oikeuskysymyksissä ja sisäpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kaikki kriteerit toimintaohjelmassa, kun halutaan turvata asiakirjojen turvallisuus ja miten rajat, rajatoimintaa hallinnoidaan, miten hallinnoidaan turvallisuutta ja yleistä järjestystä, ja kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin kaikki nämä kriteerit ovat ovat toteutuneet. Esittelijänä minä olen kiinnittänyt aivan erityishuomiota seuraaviin asioihin. Ensinnäkin, kun taistelemme korruptiota vastaan, kolme e, toimielintä ovat keskeisessä asemassa, kun taistelemme korruptiota vastaan korruption vastainen kansainvälinen toistelu, to, to, to, virasto ja ja korruptiovastainen, korruptiovastaisen taistelun virasto ja myös korruptiovastainen kansallinen taistelu. Tämä viimeinen virasto, viimeinen mainittu virasto keskittyy toiminnassa rahoitukselliseen ja poliittiseen korruptiovastaisen toimintaan. Sillä on keskeinen asema, kun se antaa enemmän luottamusta ukrainalaisille, että he ovat todella äh, toimivia osapuolia yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että on toteutettu se julkilausuma, jossa kaikki korkean tason virkamiehet ovat vastuullisia, ja tämä julkilausuma on, ollut toteu- on toteutunut jo syyskuusta 2016 lähtien. Myös on myönnetty tarvittavaa rahoitusta Meillä on myös riskit, jotka liittyvät maahanmuuttoliikkeeseen. Haluan pyhy, puhua siitä, että kun on kieltäydytty myöntämästä viisumia Ukrainan kansalaisille, se on erittäin alhainen prosentti. Se on käytännössä on kaksi prosenttia pyyntöjä, joita on lähetetty ja tämä EUn Ukrainan välinen sopimus myös voi korjata tilanteen niiden maahanmuuttajien kohdalta, joiden tilanne ei ole vielä papereilla järjestetty. Tämä on 80 prosenttia, se osoittaa kuinka loistava yhteistyö on tällä alueella ja sen avulla voimme myös vähentää maahanmuuttoon liittyviä riskejä kun myönnetään biometrisiä passeja. Se on myös edistysaskel, kun puhumme oikeuksista ja velvoitteista, niin kun on kyse matkoista, jotka suuntautuvat EU:hun ilman viisumia. Meidän täytyy myös olla erittäin valppoina siinä valppaita ihmiskaupan valvonnassa ja kuinka myönnetään viisumia rikollisjärjestöjen toimesta. Tämä vie meidät turvallisuuskysymykseen. Minä haluaisin korostaa, että kun on jos meillä on Interpolin tietokanta rajanylityspisteissä, niin sitä on seurattu erittäin tarkasti ja olemme aivan loppuvaiheessa, jotta voimme solmia strategisen yhteistyötoiminnan, joka on samalla operatiivinen Europolin ja Ukrainan välillä. Tämän eteen on nähty paljon vaivaa Ukrainan toimesta kun on luot, lähdetty toteuttamaan viisumivapausjärjestä toimintaohjelmaa. Se vaatii tiettyä ajanjaksoa. Nämä kriteerit, jotka ovat johtaneet toimintaohjelmaan, niitä pitää noudattaa ö, peruuttamattomasti. Erityisesti eri, toimielin, eri toimielimet ja ne järjestelyt, joihin on ryhdytty korruptiovastaisessa taistelussa, tulevat hyötymään riittävästä budjetista ja poliittisesta sitoutumisesta. Meillä on jo instrumentteja tätä varten Lopuksi voisin sanoa, että minä haluan jo nyt kutsua tämän valiokunnan jäseniä tukemaan tätä mietintöluonnosta. Silloin voimme tukea sitä periaatetta, joka perustuu siihen, että jokainen maa, joka täyttää kaikki kriteerit, voi hyötyä tästä viisumijärjestelyn vapauttamisesta. Jos noudatamme tätä menetelmää, niin siitä kyllä riippuu, riippuu myös osittain EUn toimivuus, uskottavuus jos silloin kun kumppanina on kolmas maa, nimenomaan kun on kyse naapurimaasta, joka haluaa liittyä EUn toimintaan. Tässä noudatetaan myös oikeusvaltion periaatteita, siinä noudatetaan kansainvälistä oikeutta, perusperiaatteita, joita EUssa toteutetaan. Minä haluaisin myös kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia kollegoja heidän ehdotuksistaan ja heidän lausunnoistaan. Kiitos. Thank you very much indeed. Thank you. Kiitos oikein paljon. Ketkä varjosetelijät haluavat puhua? Hello. Thank you, Chairman. Kiitos. ESR-ryhmälle on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni kunnioittaa omia sääntöjään ja perioita periaatteitaan esimerkiksi tässä tapauksessa esitettyjä ehtoja eh, viisumivapautusta puhuttaessa. Miksi Poliittisesti ja strategisesti tämä kysymys Ukrainan suhteen on erittäin tärkeä. Se on sitä ja siksi tässä on lähdettävä liikkeelle objektiivisista, ei poliittisista kriteereistä. Viimeisessä raportissa on todettu, että Ukraina on edistynyt ja toteuttanut uudistuksia. Jos näin on, niin mitään lisäviiveitä vapauttamistoimille ei tulisi esittää. Tällöin voisi ehdotusta tukea. Toisaalta Ukraina eh, on väestöltään suuri maa ja se on myöskin maa, jolla on suuria poliittisia ja taloudellisia haasteita. Ne liittyvät myös korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja näitä asioita on jatkossakin tarkasteltava sen takaamiseksi, että voidaan todellakin tukea viisumivapaata menettelyä. kuitenkin epämisaste nykyisellään on alhainen, se on hyvä asia ja tässä yhteiset toimet ovat osoittautuneet eh, eh, tehokkaiksi. Mr. Jezek. Kiitos paljon, Jezek. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on tullut siihen lopputulemaan, että Ukraina täyttää tarvittavat ehdot ja minä haluaisin myös kertoa teille, että ennen kesää taukoa aldevaltuuskunta oli Ukrainassa ja me kävimme apulaisulkoministerin, presidentti Poroshenken, Poroshenkon ja ulkoministeri Klinkin kanssa keskusteluja muun muassa, ja me kävimme myös Ukrainan ja Puolan rajanylityspaikalla. Ja me pääsimme tar- tarkastamaan, kuinka viranomaiset valmistautuvat viisumivapauteen. Ja sen perusteella, mitä me näemme, niin me ainoastaan voimme tulla siihen lopputulemaan, johon komissio myös tuli. Totta kai kansalaisjärjestöt näkisivät mieluusti, että taistelu korruptiota vastaan kiihtyy ja Ukraina on, on myös sitouduttava näihin uudistuslupauksiinsa. Mutta me tuomme vahvasti viisumivapauden aloittamista ja sen ohella, että matkustaminen Euroopan unioniin yksinkertaistuu, niin Ukrainassa on myös huomattu, että viisumivapaus – Ukrainassa ukrainalaiselle viisumivapaus on erittäin suuri kannustin ja se on vahva, selkeä viesti, että EU ei jätä Ukrainaa ja että EU on todellakin sitoutunut siihen, mitä se on luvannut. Kiitos oikein paljon. Zerkal Apulaisministeri Serko nyt puheenvuoron ja hän varmastikin ymmärtää aikarajoitteet. Odotamme innolla tätä puheenvuoroa. Hyvä puheenjohtaja, arvot Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo olla täällä tänään ja kertoa hieman Ukrainan toiveista, mitä tulee viisumivapaa uuteen suhteessa Euroopan unionin. Toimintasuunnitelmasta tuli varsinainen tiekartta eh, Ukrainasta puhuttaessa. Ja muistuttaisin siitä, että tässä oli mukana 144 eri seikkaa ja sitten seuraavassa vaiheessa 400 erilaista askelta. Viime vuonna suurin osa ehdoista saatiin täytettyä mitä tulee niihin äh, toimiin, joilla kitkeä korruptiota. Ja nyt hieman kertoisin äh, kaikista äh, edistysaskeleista, joita on toteutettu näissä pyrkimyksissä. Yksi näistä liittyy siihen, että saataisiin biometriset passit käyttöön. 2015 Eh, näitä eh, matkustusasiakirjoja on alettu eh, luoda ja miljoona tällaista biometristä passia on tähän mennessä myönnetty ja luku vastaa viisumien määrää EUn osalta tämän saman ajanjakson kuluessa. Ja sitten väärännykset vuoden 2007 jälkeen tällaisiin ei ole törmätty. Eh, silloinhan tätä maahanmuuttojärjestelyä modernisoitiin ja saatiin aikaan eh, uudet lähestymistavat myöskin sen suhteen, miten maahanmuuttokysymyksiä hallinnoidaan ja miten kerätään henkilötiedot ja niin edelleen. Ja tämä osoittautuikin hyväksi, tehokkaaksi keinoksi toteuttaa EUn ja Ukrainan välistä sopimusta ja mainitaan myöskin tässä mietinnössä. biometriset tiedot ja toisaalta Europolin tietokannan hyödyntäminen ovat tärkeitä asioita. Interpolin etsimät henkilöt usein ähm, ylittävät rajojamme ja varsin useissa tapauksissa heidät myöskin saadaan pidätettyä. Äh, rajahallintatoimia on kehitetty huomattavasti, riskianalyysit toteutetaan vuosittain ja yhteisiä partioita myöskin toteutetaan ja vapaa ilmainen oikeusapu on äh, tarjolla niille, jotka kansainvälistä suojelua hakevat. Ja 27. kesäkuuta tänä vuonna yhteistyösopimus Eurojustin kanssa allekirjoitettiin ja tämän vuoden puolella myöskin on sovittu neuvotteluista operatiivisen ja strategisen ähm, Eh, neuvonpidon suhteen eh, yhdessä Europolin kanssa. Ja nyt sitten odotellaan Euroopan parlamentilta ja neuvostolta vihreää valoa tämän sopimuksen allekirjoittamiselle. Ihmisoikeustilanne myöskin parantunut. Ja asiaa käsittelevä toimintasuunnitelma astui voimaan viime vuoden marraskuussa. Ja näissä asiakirjoissa on oltu läheisessä yhteydessä myöskin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja äh, täytäntöönpanoa valvotaan säännöllisesti. Kannattaa myöskin mainita ne muutokset, joita on tehty lainsäädäntöön. esimerkiksi syrjintä ei enää ole sallittua sukupuolisen tai seksuaalisen suuntautuneisuuden pohjalta. Ja viime vuonna ja tänä vuonna on todellakin voitu havaita huomattavaa kehitystä, mitä tulee suvaitsevaisuuden asteeseemme haluamme paremmin vielä painottaa antikorruptiotoimiamme, kansalaisyhteiskunnan valiokunnan ja kansainväliset kumppanit ovat toivoneet parempaa lainsäädäntökehystä, kun pyritään eh, korruptiota maastamme kitkemään. Avoimet valuntamenettelyt eh, ja toisaalta eh, mahdollistavat paremman luottamuksen julkisiin tahoihin ja julkisuudessa toimiviin henkilöihin. Ja näitä todellakin tarvitaan, on taattava esimerkiksi näiden toimijoiden riippumattomuus esimerkiksi korkeintason virkamiehiin kohdistuvaa eh, tutkintaa on huomattavassa määrin lisätty. Ja ensimmäinen 9.2016 alkaen on avattu tähän liittyvä menettely. Tässä ensimmäisessä vaiheessa 60 päivän kuluessa noin 14 000 eri tason eh, virkamiestä joutuu eh, julkisesti esittämään eh, tiedot varoistaan ja velallisuudestaan. Ja sitten kakkosvaiheessa tämä velvoite tulee kattamaan kaikki yli 300 000 valtion ehm, eh, toimissa toimivaa viranomaista, tuomaria, syyttävää viranomaista ja niin edelleen. Tämän tyyppistä mm, ja laajuista menettelyä ei ole aikaisemmin maassamme sovellettu. Olen varsin kiitollinen Maria Gabrielille hyvästä tilannearvioinnista maamme osalta. Ja toivottavasti täällä tehdään sellaiset päätökset, että ollaan valmiit tukemaan Ukrainan viisumivapaussopimusta. Ja vielä lopuksi kertaalleen kiitokset siitä, että sain kutsun tulla tänne puhumaan tänään. Kiitos oikein paljon, että osallistut keskustelumme. Kysyisin, onko komissiolla sanottava tässä vaiheessa ei. Sitten neuvoston puheenjohtajavaltio ei. Onko muita jäseniä, jotka haluavat osallistua keskusteluun? siellä, Bernie? Uh, uh, I also... Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tästä mietintöä luonnoksesta. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että meillä on kaikki tarvittava tieto ja että meillä on tiedot siitä, että kaikki vaatimukset todellakin täytetään. Meillä on vähän aikaa jättää tarkistuksia ja sitten sitä kautta on tämä hyväksytään, niin meillä on mahdollisuus tukea Ukrainaa viisumivapauden avulla. Tämä mahdollistaa Ukrainalle yhteiskuntana sen, että me eurooppalaiset teemme yhteistyötä ukrainalaisten kanssa. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää siltä kantilta, että kiihdytetään kaikkia muutoksia ja tämän kautta lisätään luottamusta. Gomez, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää esittelijäämme varsin yksityiskohtaisesta mietinnöstä ja todellakin toteaisin, että voin tukea päätelmiä ja johtopäätöstä, joka on esitetty. On tärkeää, että pidämme kiinni lupauksistamme, koska kumppani on oman osuutensa hoitanut ja poliittisesti ja strategisesti olisi tärkeää, että todellakin eh, tällä tavalla eh, lähestymme Ukraina. Gabriel. Kiitos. Nyt pyydän, että Gabriel päättää keskustelun ja vastaa kuulemiinsa kommentteihin ja kysymyksiin. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoja, jotka osallistuvat keskusteluun, kuin myös varaa min, ulkoministeriä. Me, me, viesti on vahva, jota me lähetämme, kun puhutaan viisumista, puhutaan kansalaisista ja tässä tapauksessa Ukrainan kansalaisista prosessi jatkaa kulkuaan. Nyt on aika tehdä jotakin. Thank you very much indeed. Um, can I just inform... Kiitos oikein paljon. Haluaisin muistuttaa jäsenille tarkistusten jättämisen takarajasta 15. syyskuuta 12. Nyt keskeytän kokouksen muutamaksi minuutiksi, jotta saamme kasattua rivimme kello puoli kuuden äänestystä varten, joka alkaa tasan puoli kuusi. Kiitos. Ladies and gentlemen, could you please check again that you have your voting cards, because we're going to... Hyvät naiset ja herrat, äh, katsokaa vielä kerran, että teillä on äänestyskortit mukana. Aloitamme aivan hetken päästä. Kiitos. Right, ladies and gentlemen, uh, we will... Hyvät naiset ja herrat, aloitamme äänestykset. Ensimmäinen äänestys koskee kolmasia mai, maita, joiden kansalaisilla on oltava viisumi Ukrainan ylittäessä ei kolmat maat ja kansalaisia tämä vaatimus ei koske, eli Georgian viisumivapautta koskee tämä äänestys. Alkoi Gabriel puheenvuoron. Esittelen Gabriel ei halua puheenvuoroa, joten nyt äänestämme. Sen tarkistus kolme ja neljä. Ne, niistä äänestetään yhdessä. Voimme kanssa nyt. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus kappaleet. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2, 3b, uusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatusosakappale 3, tarkistus 9, äänestys alkaa. SD-äänestäjä on nyt liikaa. Yksi liikaa. Voisiko yksi malttaa mielensä? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestys muokatusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestys neuvottelujen aloittamisesta ja neuvottelutiimin kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi herra äänestys. Holmeier. Ich möchte für die EVP eine kurze Stellungnahme. EVPn osalta lausunto liittyen tuleviin äänestyksiin on valiteltavaa, ettei voitu odotella, kunnes Kosovo täyttää kaikki kriteerit kuitenkin on tärkeää, että Kosovolta kuin muiltakin vaaditaan kaikkien eh, kriteerien täyttymistä, ettei mihinkään päällekkäisiin kriteereihin mennä. Ja yleensähän äänestetään vasta siinä vaiheessa, kun kriteerit ovat täyttyneet. Tällöin kaikki voivat eh, äänestää hyvillä mieli. Näin valitettavasti ei Kosovon osalta ollut ja siksi EPP eh, e totesi, että se ei voi äänestää viisumivapautuksen puolesta, kunnes nämä kriteerit täyttyvät. Olisi pitänyt voida olla mahdollista Eh, lykätä jonkin verran tätä äänestystä, sillä kun Turkista ja muista jatkossa puhutaan, eh, on puhuttava samoista standardeista, koska kaikki ovat samalla lähtöviivalla, eli joko kriteerit täyttyvät tai sitten eivät, mutta Kosovon osalta näin ei valitettavasti ole, ja siksi on valiteltava, että asiasta tänään äänestetään. Jos täysistuntoon mennessä kriteerit täyttyvät, niin sitten siinä vaiheessa mekin voimme osallistua äänestykseen. Um, emme keskustele aiheesta nyt enempää. Tämä oli puheenjohtajan valinta. Työjärjestyssäännön mukaan, mikäli on muutosehdotuksia esityslistaa, niin nämä vastalauseet on ilmoitettava silloin, kun on sen aika ja mitään muutosta ei esitetty, joten valitettavasti minun näkemykseni mukaan, mikäli kaikki muut haluavat jatkaa, niin me tulemme jatkamaan esityslistan käsittelyä siinä muodossa, kun se on. Kiitos, kun tämä nyt nostettiin esille, niin kuulen nyt mielelläni sellaisen näkemyksen, joka on päinvastainen kuin minkä, minkä sinä esitit. Sippel, ole hyvä. Kiitos, on hyvä, että tässä todettiin, että esityslistan muutokset tulee tehdä sopivassa aikataulussa. Meillä on selvät menettelytapasäännöt, eli viime viikolla tai ainakin tämän kokouksen alussa asiasta olisi voitu ilmoittaa, näin ei kuitenkaan tehty. Enkä todellakaan tiedä, mitä tänään on tapahtunut kello kolmen jälkeen tai perjantaista tähän mennessä, kun nyt yhtäkkiä tämä asia on pakko ottaa esille. Ja sitten lyhyesti vielä kommentoisin tätä toistakin seikkaa. Kosovon viisumi ja vapautusmenettelyt tietenkään eivät käynnisty ennen kuin kaikki kriteerit täyttyvät ja me voimme mennä täysintokäsittelyyn vasta siinä vaiheessa, kun kriteerit ovat täyttyneet ja oma ryhmämme ei voi puhua sen puolesta, että asia viedään täysistuntoon ennen kuin näin on tapahtunut, mutta äänestyksessä voidaan kuitenkin edetä täällä. Um, well. Kiitos. Valiokunnan puheenjohtajalle eh, toteaisin, että jo viime viikolla torstaina eh, ilmoitin tästä asiasta, eli en tämän, vuoden, tämän viikon puolella, vaan jo viime viikolla. You realize the difficulty, don't you, uh, Mrs. Holmes? ymmärtänette, että minä toimin esityslistan pohjalta. Ja minä annan näistä nimenomaisista syistä mahdollisuuden muokata mm, tai nostaa nämä ongelmat esiin esityslistan suhteen ennen kuin esityslista hyväksytään. Mutta siinä vaiheessa, kun itse esityslistaa kokosta varten on hyväksytty, niin sitten minä olen sitä mieltä, että on erittäin vaikea tässä vaiheessa lähteä enää muuttamaan esityslistaa. Ymmärrän nämä argumentit, ne voivat olla mahdollisesti oikein hyviä, mutta mikäli minun on tehtävä päätös, niin valitettavasti minä olen nyt tulossa sellaisen pisteeseen, että mm, tämä päätös on sellainen, että minun kohdallani että sen suhteen ei varmaankaan muutaman viikon päästä voida enää mitään tehdä, mutta mm, nyt tilanne on todellakin se, että meidän on äänestettävä, koska mielestäni se on oikea tapa toimia tässä vaiheessa. In which case, in which case I am, I am. Ja me nyt aloitamme äänestyksen, siirrymme asiassa eteenpäin. Tämä on myös tämän päivän viimeinen äänestys. Tämä koskee Kosovon siirtämistä viisumivapauslistalle. Onko Farilla sanottavaa oleva? Kiitos esittelijänä toteaisin, että tämä äänestys on äärimmäisen tärkeä. Tässä annetaan selvä viesti Kosovolle siitä, että olemme vakavissamme ja haluaisin vedota myös maan viranomaisiin, jotta todellakin nämä viimeisetkin kriteerit saataisiin hoidettua, jotta olisi mahdollista täysistunnossamme esittää vihreää valoa. Mutta kuitenkin eh, niin pitkälle on päästy, että on mahdollista täällä äänestää, ja tämä on erittäin tärkeä asia, varsinkin nuorille. Liipevaliokunta on ollut viisumivapauden kannalla, ja toivon todellakin tukea asiaan kollegolta. Kiitos. Aloitamme äänestämisen. Tarkistukset 1 ja 2 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Vote is open and... Um, socialists, you've done it again. Sosialistit, sama homma, liikaa äänestäjiä. Meillä on nyt tämä äänestys, niin älkääpä nyt yrittäkö ylimääräisiä ääniä lisätä. Äänestys päättyy. And that has been rejected hylätty. Artiklat 1, ensimmäisen kappaleen johdanto, tarkistus 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Artikla 1, ensimmäinen kappale, toinen liite, kohta neljä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Uusi viiteosa 2a uusi, tarkistus 3, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viiteosa 2b uusi, tarkistus 4, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Johdetason äh, viiteosa neljä tarkistus viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantason kappale 2, tarkistus 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. käännetty Johdannosan kappale kolme tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Johdantason kappale 4, tarkistus 9, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänesty, äänestys muokatusta tekstistä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja äänestys toimijoiden välisten neuvotteluiden aloittamisesta ja neuvottelutiimin kokoonpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. määräenemmistö olisi tarvittu. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Just before you leave. Ennen kuin lähdette, muut asiat. Ilmoituksia ei ole tullut. Servakokous, servakokoukset 8. syyskuuta kello 15 Brysselissä ja 12. syyskuuta 19.22 Strasbourgissa kokous päättyi.